komissaari Cholos, meillä on yhteen, yhteensä kuusi lauselma, ehdotusta esitystä ja nyt menemme äänestyksiin. Me aloitamme tästä Keski-Afrikan asiasta. Täällä on puolesta. Vastaan. Hylätty. Sitten kakkostarkistuspuolesta puolesta vastaan tyh, hylätty. No sitten koko ehdotus puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Sitten menemme päätöslausuma Kiinan elinsiirroista. Tässä on viisi puolustusryhmää. Eh, Tässä ensimmäinen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kappale kuusi puolesta vastaan. No sitten me äänestämme uudestaan. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy hylätty. Sitten kohta F1 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten koko teksti puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten viimeinen Sri Lankasta. Meillä on myös viisi ryhmää tässä taustalla. Sitten en, kohta yksi puolesta vastaan tyhjä hylätty. Kakkonen puolesta vastaan tyhjä hylätty. Sitten tässä kaksi osaa artikla 9.1. Äänestämme koneella. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty kakkososa. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten numero kolme puolesta. Vastaan. Tämä nyt ei ole selvää. Me äänestämme kohdasta kolme koneella. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Sitten tarkistus 5, 4 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. Koko päätöslauselma muutettuna. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tässä pöytäkirja tulee hyväksyttäväksi ensi täysistunnon alussa. Jos se siihen ole vastaan panemista, niin se hyväksytään. Ja tässä nyt päätän tämän täysistunnon. Me olemme pitkän vuoden lopussa. Minä kiitän tältä vuodelta kaikkia yhteistyötä.